demokratian siirtymisen puitteissa, erityisesti turvallisuus- ja oikeussektorilla. Kiitoksia. Kiitos komission sen. Kiitos siitä, että olitte paikalla. Nyt, hyvät kollegat, voisin ilmoittaa teille, että on kuusi päätöslomaesitystä. Keskustelu on päättynyt ja kun keskustelu on päättynyt, niin, niin jatkamme sitten äänestyksellä. Kuten tavallista, käytän äidinkieltäni, se on minun etuoikeuteni, ja pyydän, että käytätte kuulokkeita. Na pořadu jednání je hlasování o sedmi návrzích usnesení o situaci v oblasti lidských práv Irán. Nyt äänestämme ihmisoikeustilanteesta Iranissa ennen kaikkea bloginpitäjä Sattar Berestin äskettäisestä kuolemasta on seitsemän poliittista ryhmää, jotka ovat esittäneet päätöslauselman tästä asiasta. Meillä on teksti. Huomaan, että ei ole kommentteja tähän, joten siirrymme äänestykseen. Ja äänestys. Puolesta tämä on tyhjää. Hyväksytty. 14 puolesta siis kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt siirrymme Sanon tuossa kappaleeseen L. Rova Kaiserilla on suullinen tarkoitus, jonka hän ollaan esittää. Olkaa hyvä. Oui, monsieur le président. Puhemies, tämä on lähestulkoon tekninen tarkistus, sillä tekstissä on epäsäännönmukaisuus. Me uskomme, että että Jafar Panahi on vielä äh, vankilassa, mutta todellisuudessa hän on vapautettu. Eli kappaleen lopulla, kun taas Panahi on äh, tuomittu vankeuteen, mikä kuvaa tilannetta Iranissa ja on nälkä lakossa sen jälkeen, kun hän hänelle ei annettu mahdollisuutta tavata perhettään. Äh, Jafar Panahi on kuuden vuoden vankeustuomiota kärsimässä. Tedy o tomto bodu odůvodnění L. Kdo je pro? Kuka puolesta? Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestämme kokonaisuudessaan pääsemäisityksestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sitten siirrymme seuraavaan kohtaan äänestyslistalla. Se on kuusi perusmäisyystä, jotka koskevat Burman eh, tilannetta, ne kaikkea jatkuvaa väkivaltaa Rahinen osavaltiossa. Ensin läksimme kuuden poliisiryhmän yhteisestä perusomaistystä, tarkistuksia, joten äänestämme siitä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Hyvät naiset ja herrat, nyt me sitten äänestämme kuudesta päivämäisityksestä, jotka koskevat maahanmuuttajien tilannetta Libyassa. Äänestämme päätösmäisityksestä, joka on nimenhuutoäänestys. Äänestää nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. päätösmaisitys on hyväksytty. Eh, Hyvät naiset ja herrat, näin saamme äänestykset päätökseen. Tämän istunnon pöytäkirja esitellään parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istuntojakson alkaessa. Ja jos mitään huomautettavaa niihin ei esitetä, eikä silloin ne päätösosman myöskään, jotka täällä on hyväksynyt tulevan